Jatkamme istuntoa. Aloitamme eilen hyväksytyllä tekstillä ja edellisen kokouksen pöytäkirjoilla. Jos huomioita näihin ei ole, eikä näyttäisi olevan, voimme ne hyväksyä.